Ensinnäkin osallistuminen seitsemänteen kohesiofoorumiin. No, täällä oli pyyntö, jonka regi- ja budjettivaliokunnat esittivät sen seurauksena. Meidät kutsuttiin, tai meidät pyydettiin nimittämään kaksi edustajaa, jotka osallistuvat seitsemänteen kohesiopolitiikkafoorumiin. Koordinaattorit päättivät nimittää Jan Olbrichtin ja Daniel Leviotin. He ovat kohesiopolitiikkaa esittelijöitä olleet budjettivaliokunnassa osallistuminen korkean tason konferenssiin, joka käsittelee ja e on tulosuuden rahoittamista Funding the EU Future. Ja no, tämä konferenssi järjestetään Berlemonissa 6. kesäkuuta puheenjohtajana. Minut pyrittiin osallistumaan tuohon konferenssiin. Tulen puhumaan siellä panelissa, jossa ei EUn vastauksen optimointia. Sen käsitellään myös oikeita prioriteetteja ja oikeita välineitä. Eli jos teillä on ehdotuksia 6. kesäkuuta mennessä, niin otan mielelläni huomioon ne puheessani 6. kesäkuuta. Sitten vahvistan vielä, että lähetetään vastaus komissaari Oettingerille siitä, miten valikunta edustaja osallistuu näihin instansseihin, jossa Hallitaan erityisrahastoja ja kaikkia näitä eri turkkivälineitä ja hätärahastot ja muuta. Ja tuo, tuon kirjan kirjoittavat Afetin, Deven ja Budjetin puheenjohtajat. Sitten esittelen nimittäminen vuotuiseen EUn, e Euroopan investointipankin rahoituskertomuksen Kadia Zabal – on pysyvä esittelijä. Sitten sopimus EUn ja Irlannin välillä, joka käsittelee lisäsääntöjä suhteessa ulkorajoihin ja viisumeihin. No tähän ei tule esittelijää. Sitten aikataulu vahvistettiin valiokunnan kokouksille – ensi vuodelle. Rahoitusvälineitä käsitellään 19. kesäkuuta. Kuulemistilaisuus järjestetään siis ja 35. mennessä otetaan vastaan ehdotuksia. Ilmoittakaa sihteeristö, jos teillä on kommentteja ja vahvistakaa, että siis vahvistetaan asiantuntijat. Ehkä voit ehdottaa meille muitakin asiantuntijoita. L'accord entre l'Union européenne... Niin sopu EU ja Islannin välillä siis. Kiitos siitä, että ymmärsitte sen jo. Non à la séquence euh, pardon, à la séquence des votes. Sitten äänestämään. Sur le budget 2010. 2017 talousarvio. Jens Geierillä ei ole kommentoitavaa vai? Anträge auf Transfers. Ei ole. Très bien. Monsieur. Erinomaista. Onko edustaja Taran paikalla? Te korvaatte hänet. Olkaa hyvä. C'est Monsieur Soleil qui remplace Monsieur Taran. Herra Soleil korvaa Tarantin. Ähm, Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Edustaja Tarantin nimissä kaksi siirtopyyntöä. Ensimmäinen Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta pyyntö 43 417 euroa jotta voitaisiin rahoittaa uuden käännösjärjestelmä, ohjelmiston ja siihen liittyvien palveluiden rahoitus. Tarkoitus on parantaa sekä talon sisällä tapahtuvaa että ulkopuolella tapahtuvaa käännöstyötä. Kukaan ei vastusta, tai esittelijä ei vastusta tätä. Il y avait un autre... Oli toinen siirto Onko kysymys Hermankaan? Voulez bien nous présenter le deuxième... Euh, Voisitteko estellä toisen siirtopyynnön? One. Toinen tulee tilintarkastustuomioistuimelta, joka pyytää sen toimintasuunnitelman muuttamista. Se koskee henkilökuntaa. Siellä halutaan muuttaa yksi AST 7 ja 4 pysyvät virat, 2 AD5 pysyväksi viraksi. Esittelijä ei vastusta myöskään tätä. Merci, monsieur Soleil. Kiitos, edustaja Soleil. Onko kysymyksiä? Edustaja Manka? Ei. Ei ole kysymyksiä. Muistuttaisin, että nämä kaksi siirtoa, joille ei ole vastustusta, voidaan hyväksyä ennen vastustusta vastustusta näin ollen hyväksytty. Monika Holmeier ei ole saanut siirtopyyntöjä, josta pitäisi ilmaista. Siinä oli äänestykset. Annan nyt puheenvuoron Jens Geierille. Lisätalousarvioesitys numero kaksi. Varanhoito vuoden 2007 yleiseen talousarvioon, jossa on huomioon varanhoito vuoden 2016 ylijäämättä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Meillä on harvinaisen korkea ylijäämä vuodelta 2016. 6,4 miljardia euroa. Ja koostuu siitä, että budjettivaroja on alikäytetty 4,9 miljardia, eli siis varoja, joita ei ole maksettu. Meillä on myös sakkomaksuja ja korkoja, joita on maksettu yli kolmella miljardilla unionin budjettiin. Ja sen lisäksi meillä on omien varojen korjaus, joka on yli 1,5 miljardia euroa, johtuen ennen kaikkea sterlingin kurssin putoamiseen verrattuna euroon. Tässä on tietty ajallinen yhteys Brexit-päätökseen. Olemme puhuneet tästä ongelmasta moneen kertaan ja koskapa näin on, niin komissio sitten säästää rahaa muissa kohdissa, koska ne varat, mitä sitten euroissa maksetaan iso britanniaan jotta voidaan taas sitten maksaa siellä oleville eh, virastoille, lääkevirastolle ja pankkivirastolle – Siihen tarvitsemme nyt vähemmän euroja. Eli nämä kurssivaihtelut ovat olleet EUn eduksi näiden kahden viraston äh, rahoittamisessa, no 173 miljoonaa euroa. No niin, Raimer, äläpäs nyt naureskele siellä. Jos me laskemme kaiken tämän yhteensä, niin tässä on yli 1,3 miljardia euroa, jotta me olemme hyötyneet tästä kurssivaihtelusta. Sitten palaan vielä tähän 6,4 miljardin alikäyttöön, joka on harvinaisen korkea summa, joka liittyy ennen kaikkea siihen, että otsakkeessa 1b on alikäytetty varoja, eli siis rakennerahastojen varoja, jälleen kerran, joita ei ole käytetty niin kuin oli tarkoitus. Muistuttaisin, että me olemme jo kerran vähentäneet tätä summaa. Ja nyt tämä on vieläkin vähentynyt. Eli kysymys on jäsenvaltioiden vääristä arvioista ja ennusteista. Tulevassa budjetissa oletan, että neuvosto johtuen näistä kokemuksista ja luvuista tulee epäröimään tässä kohdin. Ja no, tässäpä kaikki. Eli meillä on 1,38 miljardia euroa ylijäämää. Ja tässä piirissä voin todeta, että minusta ei ole reilua, mikäli nämä summat Eh, sitten ohjataan suoraan jäsenvaltioihin. Joten tulen tekemään vielä tähän tarkistuksen, jossa huomioitaisiin se ja kehotettaisiin, että komissio ottaisi tämän summan mukaan Brexitin loppusummaan ja laskuihin. Joten omat varat, joita meillä on olemme saaneet kansallisista budjeteista, niin eh, niitä voitaisiin sitten ehkäpä alentaa. Ja nyt voi vielä todeta, että tämä 1,3 miljardia tulee näistä jäsenvaltioista. Eli uskon, että tämä ylijäämä ei kuitenkaan johda jäsenvaltioiden eh, jäsenmaksujen alentamiseen, vaan se jätetään EUn budjettiin. 6,4 miljardia euroa, hyvät kollegat, tämä on huomattavasti enemmän kuin se summa, mistä me yleensä eh, mistä me taistelemme jäsenvaltioiden kanssa trilogissa. Eli jos me jätämme tämän rahan nyt budjettiin, niin silloin meillä ei tule lainkaan riitoja jatkossa. Mutta ei se sillä tavalla mene lävitse neuvostossa, se on ihan selvä. Mutta argumentti on kuitenkin minulle tärkeä. Jos nämä rahat annetaan takaisin jäsenvaltioihin, niin ehdotan, että silloin meidän pitäisi siirtää kuitenkin eh, rahaa esimerkiksi kestävän kehityksen rahastoon. Ja sillä tavalla sitten voisimme hyvällä tavalla viedä päätöksen nämä ylijäämät. Ja sitten lopuksi, tämän on ehkäpä turha vaatimus, että me kaikki odotamme tätä lisätalousarviota, joka meille on luvattu neuvotteluissa Euroopan nuorisoaloitteelle. Minä en ole saanut tästä vielä mitään informaatiota, mutta olen kuitenkin hetkiin kuullut komissiolta, että ehkäpä vielä tänään se tullaan esittelemään. On tärkeää muistuttaa neuvostoa siitä, että tämä on sitoumusesta, sen pitää pitää kiinni. Hyvät kollegat, me puhuimme tästä marraskuussa aamu neljään asti, jos me voimme hyväksyä vuoden 2017 budjettiehdotuksen, kun se liitettiin tähän keskipitkään budjettikehykseen. 8. kesäkuuta Isossa Britanniassa on vaalit, eikä sen vuoksi ole mahdollista hyväksyä tätä budjettia vielä ja sen vuoksi öö, tästä ei ole vielä päätöstä. Minusta tässä meitä pidetään panttivankina, brittihallituksen panttina panttivankina. Ja sen vuoksi toivon, että he äh, vaalien jälkeen välittömästi ilmoittavat olevansa tämän kannalla ja, ja että näin käy. Joten meidän täytyy nyt vaatia neuvostoa tilille, jotta me saamme tähän poliittisen äh, hyväksynnän. Ja vaatimuksen täytyy olla se, että neuvosto ja sen jäsenvaltiot äh, pysyvät äh, toimintakykyisinä. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos äh, yleisesittelijä. Tämä ikään kuin hälytys näistä maksutasoista, se mitä sanoitte, muistutittekin, että nämä sakot äh, olivat 7, miljardia ja ylikin kaiken kaikkiaan 12 miljardia vajakäyttöä suhteessa arvioihin, mikä lienee ennennäkemätöntä, mikä on huono, otko sitten valtiot, jotka eivät tässä ole toimineet oikein, no komission pitää antaa meille tässä vastauksia. Edustaja tai herra Urel, onko teillä tästä lisätietoja liittyen siihen, mitä kysymyksiä esittelijästi. Um, thank you, Chair. Uh, no, I, I think... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Gajer teki oikein hyvän yhteenvedon tästä lisätalousarviosta. Ja kuten tiedätte, varoitusasetuksen artikla 18 vaatii sitä. Se myös muuten määrää sen, että tämän lisätalousarvion täytyy keskittyä pelkästään edelliseen vuoteen. Kuten edustaja Geier totesi, tässä on kolme pääelementtiä tässä äärimmäisen suuressa ylijäämässä. Kulupuolella miltei 5 miljardin alikäyttö, kolme neljäsosaa tästä kokonaissummasta. Sitten on kielteinen vaikutus, joka on noin 1,5 miljardia, joka koskee omia varoja. Se johtuu pääasiassa, kuten edustaja Gaier juuri selvitti, punnan ähm, arvonlaskusta viime vuoden kesäkuun kansanäänestyksen seurauksena. Kuten tiedätte, jäsenvaltioiden rahoitusosuudet on kiinnitetty kansallisen valuuttaan ja ne maksetaan kuukausittain EU-tileille ja sen jälkeen siirretään kuukausittain sieltä tai vaihdetaan euroiksi Tietysti kun kyseisen valuutan eli punnan kurssi laski, niin se vaikuttaa kielteisesti budjettiin. Se merkitsee siis 1,5 miljardia. Tietysti sitten pluspuolella meillä on yli 3 miljardia hankkeet, jotka vietiin loppuun vasta hyvin myöhään vuoden lopussa ja niitä ei saatu enää tähän lisätalousarvion mukaan. Kun puhutaan sitten 4,9 miljardin alikäytöstä, niin se on aivan totta. Valitettavasti uskon, että komissaari Oettinger on yksityiskohtaisesti toimintavälisessä välisessä kokouksessa maaliskuussa selvittänyt tähän johtaneita syitä, ja tämä on pääasiassa seurausta 1b-otsakkeen alaisuudessa tapahtuneesta toiminnasta ja kuten puheenjohtaja Ahtui aivan oikein huomautti, tämä tulee sen 3,7 miljardin lisäksi, jotka liittyvät maksumäärärahoihin, jotka jo täytyy panna aiemmin tänä vuonna lisätalousarvion neljä puitteissa viime vuonna, eli noin 12 miljardin alikäyttä viime vuonna miltei täysin liittyen panoon kohesiopuolella osakkeessa 1b ja luonnollisestikin komissio on oppinut tästä. Ja kuten komissaari niin selitti maaliskuussa, teidän seurassanne, niin olemme ryhtymässä toimenpiteisiin, jotta voisimme auttaa ja rohkaista jäsenvaltiota täytäntöönpanemaan ohjelmia mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin nimittäin kaikki välttämättömät viranomaiset, joiden avulla varmistetaan se, että raha liikkuu. Ja tietysti olemme ottaneet oppia tästä myös niiden maksumäärärahojen suhteen, joita pyydämme budjettiviranomaisilta vuodelle 2018. Oettinger nämä teille huomenna selvittää. Ja olemme myös kovin tietoisia siitä, että meidän täytyy varovasti seurata tämän vuoden tilannetta. Kuten tiedätte, jäsenvaltiot esittävät päivitetyt ennustuksensa kohesion täytäntöönpanemiseksi tälle vuodelle kesä, äh, anteeksi, heinäkuussa. Ja tuolloin sitten komissio arvioi ja tarkastelee tilannetta siinä valossa, mitä viime vuonna tapahtui ja katsoo, täytyykö ryhtyä toimenpiteisiin tässä suhteessa. Toivottavasti jäsenvaltiot kykenevät täytäntöön panemaan budjetin mukaisesti tänä vuonna. Saamme kuitenkin lisätietoa tästä sitten heinäkuussa. Geyer kysyi myös siitä, milloin komissio aikoo esittää ehdotuksensa nuorisotyöllisyysaloitteeksi. Huomenna komissio hyväksyy myös tämän lisätalousarvioluonnoksen numero kolme, jossa ehdottaa 500 miljoonaa 2017 osion nuorisotyöllisyys ohjelmassa, joka hyväksyttiin viime vuoden marraskuussa parlamentissa ja neuvostossa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Oui, ça, n'est que la, la traduction de décision d'intérieur, 500 millions. Niin 500 miljoonaa, sehän oli ennakoitukin. Selvä, kiitos. Edustaja Depre. Oui, merci, président. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että olen täysin samaa mieltä herra Gajerin kanssa ja hänen tekstinsä kanssa, mutta kaksi asiaa. Herra Gajer puhui tästä myös. On erityistä, että jäsenvaltioiden maksulla ei tiedetä, että no milloin tämä voitaisiin muuttaa, kun on nämä laskut valuutta ja sitten tehdään muunnokset britteillä, Tämä lasketaan kansallisessa rahassa ja sitten jos kansallinen valuutta devalvoituu, niin sitten budjetissa tulee nosto toisinpäin. Jos käy, niin sitten tulee ylijäämää, kyllä. Mutta riskinä on, että tietyt valuutat ja valvoitavat on heikompi kuin se, että olisi valuuttoja, joiden arvo alentuu. No, ja tapauksessa tämä voitaisiin välttää siten, että heidän pitää maksaa, oli oma valuutan mikä tahansa, niin euroina nämä summat. Jos olisin neuvottelija EU-nimissä, niin minusta Tämä oli se tavoitteeni. Sillä en huomaa, miksi nyt muille jäsenvaltioille koituu kustannukset tästä punnan arvon laskusta. Eli Brexit-neuvottelussa pitäisi lisätä tuo koitun kustannus. No siitä voidaan keskustella. Se nyt ei ollut argumentointa, niin onnaisin osa vaan tuo laskutapa pitäisi muuttaa. Sillä muutettaisiin ongelmat valtioille, joilla ei ole vielä euroa toiseksi. Kuuntelin herra Urelia ja on totta, että no luotot, joita ei käytetä, no siinä on suhdanteisiin liittyvä elementti, mutta tässä on myös rakenteinen elementti, tämä niin sanottu jojo-vaikutus sillä samaan aikaan – on monivuotinen rahoituskehys ja uudet lainsäädäntötekstit, jotka sallivat luoton käytön. Aina tulee viivästystä se vielä, kun toisaalta ohjelma alkaa ja jolloin maksut suoritetaan, joten tavallaan toisen on vaikka laajuus voi vaihdella, niin aina ensimmäisten vuosien aikana monivuotisessa rahoituskehyksessä on näiden maksujen alikäyttöä. Se on ihan rakenteellinen kysymys. Jos teillä on vastaesimerkkiä, niin kertokaa. Ja sitten kun puoliväli on ylittynyt monivuotisessa rahoituskehyksessä, niin laskut saapuvat ja sitten noiden sitoumusten määrä nousee, sitä pitää tapella kuin koirat neuvotot kanssa saadaan lisää luottoa, jotta vältetään laskujen viivästykset. Ja herra Geyer sanoi tämän kohdassa viisi, jota samaa mieltä, jos tulevassa varhaisalastuksessa olisi lauseke, joka sanoisi, että kun palautetaan nämä summat, ne on tarkat summat maksamaan rahoille, ja jos niitä käytetään täysimääräisesti, niin no sitten ne pitäisi sijoittaa tavalla tai toisella tässä maksureserviin. Tai pitäisi löytää oikea mekanismi, jotta ei tarvitse sitten loppuaika olla kuin kerjäläinen kun alussa sitten kaikki määrärahat on käytetty. Ongelma on rakenteellinen. Tähän pitää löytää rakenteellinen ratkaisu siis. Ei jäsenvaltio pitää maksamaan lisää sillä, sikä me heille palautetaan nyt. No se pitää sitten pyytää heiltä vastausana sen hetkellä, kun nuo maksumäärät nousevat. Tämä ei käy päinsä. Joten herra Gaia kohdassa viisi käsittelee tärkeää kysymystä, josta me pitää keskustella, kun valmistelemme neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä. En nyt sano pahaa brittiläisten asenteesta. Herra Gaier on sanonut tästä riittävästi ja olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Merci, monsieur Albrecht. Kiitos, edustaja Olbricht. Oui, président, oui, président, merci. Euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä, että tämähän oli nimenomaan se ehdotus, joka oli tässä uudistuksessa. Ehdotettiin nimenomaan, että tuo ylijäämä säilytetään budjetissa. Mutta sitten sitä hyväksytty ihan alusta lähtien ja minusta siihen pitäisi palata. Voidaan katsoa sitä sitten tulevien vuosien aikana. Mutta samalla en tiedä, mitä komission tavoitteena on N plus kolmessa sillä N on 2014, sitten 15, 16, 17. Mitkä ovat nämä ennusteet ja sitoumukset? En osaa sitä sanoa ranskaksi vuonna 2017. Sekin on tär- tärkeää, sillä jos täytäntöönpano vähentää noin paljon, niin sehän on tietysti myös ongelmallista tulevalle kohesiopolitiikallemme – ja kommentti, joka koskee sitä, millä tavalla äh, tämä voidaan hoitaa näissä varaumissa ja säilyttää siellä, niin se liittyy nimenomaan näihin äh, sitoumuksiin. Ky- Ei muita kysymyksiä. Onko meillä maakohtaista analyysiä, jos ajatellaan tätä vajaa käyttöä, maksumäärän vajaa käyttöä, sillä tällaista ilmiötä voisi esiintyä, että on hankaluuksia aloittaa uusia ohjelmia, mutta ottaen huomioon yleinen taloudellinen konteksti, niin on tiettyjä valtioita, jotka ovat budjettihankaluuksissa ja joiden houkutuksena voisi olla käyttämättä näitä varoja sillä. Se oli täysin eurooppalaista rahaa. No, olen sanonut, että eurooppalaiset tuet pakottavat usein uusiin kustannuksiin, joita ei aikaisemmin ollut ja eurooppalaiset varat, sosiaalivarat esimerkiksi ovat julkisten kuulujen aktivaattoreja ikään kuin, joten onko tällaista ilmiötä ja haluaisin, että komissio selventäisi tätä sillä 2014-2015 vuonna niin, että oli käyttämättömiä varoja, mutta nyt on 2016, tai siis tässä käydään 2016 lukuja ja sitten ilmiö vain laajeni, joten tässä jotakin syvällisempää vielä, että tietyt valtiot eivät suostu toimimaan näissä ohjelmissa, koska on tietty vaikutus julkiseen bud- valtion budjettiin. Bien, ayant dit cela, la parole est au rapporteur. Puheenvuoron saa nyt yleisesittelijä. Tähän voi päättää tämän keskustelun yleisestä lisätalousesityksestä numero kaksi. Ei vaan anteeksi. Olbricht. Voisimmeko saada komission vastauksen näihin kommentteihin? Kyllä. Oui, euh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee herra Depreen kommentteihin, teoriassa tämä olisi mahdollista, että maat maksavat omassa valuutassaan, mutta on selvää, että nykysääntely liittyen omivaroihin ei salli sitä, joten tämä ajatus on mahdollinen tulevalle maailman rahoituskehykselle, mutta ei tällä hetkellä, mitä tulee varojen vajakäyttöön kohesiokysymyksissä. Tämä on merkittävä ongelma, mutta sen ansiosta, että tällä hetkellä on uusi väline, joka on olemassa, tuo globaali marginaali, joka on olemassa 2014, niin kuitenkin sitten palautuu monivuotisen rahoituskehykselle tuleville vuosille nuo summat noille maksukatoille, joten tässä luodaan lisämarginaalia, jotta voidaan maksaa nuo summat, jotka eivät käyttämättä aikaisemmin vuosina. ole on sama asia kuin se, että voidaan suoraan siirtää rahat budjettiin, se on toinen asia. Mutta kuten edustaja Olbricht sanoi, niin toistaiseksi neuvosto on tästä kieltäytynyt, mutta ainakin siinä tuon vajakäytön vaikutukset minimoituvat, sillä ainakin on mahdollisuus sitten, no ainakin on nuo ylärajat käytössä, jotta voidaan suorittaa noita maksuja vuonna 2019 ja 2020. Sitten edustaja Obristin kysymykset näistä sitoumuksista. No toistaiseksi ei nyt vielä tiedetä komissiossa. Käymme läpi 2007 ja 13 ohjelmat ensin. Sillä tässä puhutaan nyt vanhojen ohjelmien sitoumuksista ensin ja sitten kun nuo ohjelmat on saatu päätökseen, niin sitten saadaan lisätietoja enemmän nyt on vähän aikaista vielä sanoa. Sitten loppuun Artuin kysymys maakohtaisesta analysoinnista, että tulee tuohon vajaakäyttöön. No sitä on olemassa. Komissiohan raportoi uusneljäksittäin budjettiviranomaiselle on paljon taulukoita, jotka osoittavat miten näitä ohjelmia on ennen ja nyt pantu täytäntöön maakohtaisesti. Sitten tämän ranking-järjestelmä, niin huomataan ja nähdään maakohtaisesti nämä prosenttiosuudet eri ohjelmille. Eli huomataan selvästi, mitkä maat ovat myöhässä ja mitkä ovat eturintamassa tai hyvässä rytmissä. Kiitos. Donc ce tableau, il a été... Eli tämä taulukko on julkaistu Maaliskuun lopullako? Selvä. Eli meillä on se sihteeristöllä. Selvä. Selvä. Yleisesittelijä, olkaa hyvä. Ja vielen Dank für die Kommentare. Ich habe eigentlich zu meiner Vorgängers... Kiitos kommenteista. Täällä on ihan hyvin pieniä eroja, kun analysoidaan mahdollisia syitä ja jos pitää, puhutaan tästä äh, Gerardin äh, kielikuvasta jojosta, niin äh, välillä se jojo menee hieman hitaammin. Joten täytyy huomioida se, miten tässä mennään, joko tämä hidastuu plus kolmessa säännönmukaisesti mukaisesti tai Jotkut jäsenvaltiot ovat maininneet, tai ovat, joilla jäsenvaltioilla on tiettyjä ongelmia. Meidän täytyy huolehtia siitä ja tehdä työtä sinne eteen, että varat soljuvat jäsenvaltioissa ja tätä käytetään rahoitukseen. Olen huolissani kohesiopolitiikan tulevaisuudesta 2020 jälkeen. Jos maksut kehittyvät tällä tavalla, niin tulemme kokemaan tilanteen, jossa vähintään nettomaksajamaat joutuvat keskustelemaan siitä, onko kohesio tässä mittakaavassa hyväksi ollenkaan. Me tiedämme kaikki, että tämä ei ole hyvä asia, ja että kun tulee nettomaksajamaasta, kuten minä, niin eivät he tule hyväksymään argumentteja. Minä ilahduttaa, että kollegat tukevat minua tarkistuksillaan. Meillä on vielä pari päivää aikaa, koska 31. on määräaika tarkistuksille. Kiitos. Bien. Merci. Selvä. Kiitos yleisesittelijä. Kiitos komissio. Kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuvat keskusteluun. Niin tarkistukset pitää jättää ennen kello 13 keskiviikko 31. päivä tätä kuuta äänestys budjettivaliokunnassa 19. tai 20. kesäkuuta. lisätalousarvio, koska numero kolme. No sitä odotellaan, joten keskustelemme siitä sitten, kun komissio on ilmoittanut sen sisällöstä. Tähän loppuun haluaisin kertoa teille, että meillä on ylimääräinen kokous 28. kesäkuuta puolen päivän jälkeen. Komissaari Oettinger tulee tänne esittelemään meille asiakirjan, jossa pohditaan rahoitusta EUn tulosuuden osalta. Ehkäpä hän voisi kertoa lisää näistä uusista kompetensseista EUlle, joka saa uutta pontta. 28. kesäkuuta siis ylimääräinen kokous budjettivaliokunnalla. Onko muita asioita? Ei näytä olevan. Vaikka täällä onkin paljon edustajia vielä paikalla tähän kellon aikaan. Selvä. Keskeytän kokouksen, jatkamme huomisaamuna kello 9.15. Silloin äänestämme lisätalousarvio esityksestä, joka liittyy vanhoitusasetukseen ja onnibusasetukseen. Tunti 45 minuuttia äänestyksiin on varattu. De participer à une réunion du groupe de travail. Sitten oli niitä, jotka olisivat osallistua EU-budjettityöryhmän kokoukseen, mutta Tätä kokousta on siirretty, koska ei ollut tarpeeksi edustajia paikalla. Haluaisin kiittää teitä, jotka tulivat paikalle. Kiitos. Kaikilta tulitte paikalle. Se tulee asiantuntijuuteen, olisin tietää hieman lisää Brexitistä ja Brexit tässä kirjoista sillä komissiolla on kaikki tiedot ja meillä ei ole mitään, mikä on valitettavaa. remercier les interprètes parce que nous avons débordé la plage horaire. Kiitos tulkille sillä. Seitsemän minuuttia yli aikaa. Kiitos, että näistä.